Dear colleagues, hyvät kollegat, kesä tuli ja meni ja nyt palataan työn pariin. Aloitetaanpa kokous hyväksymällä esityslista. Jos ei ole mitään huomatettavaa, voimme hyväksyä esityslistan luonnoksen muutoksitta. Meillä on tulkkausta 20 kielellä tänään. Ja kuten tavallista, kokous on seurattavissa myös verkossa ja asiakirjat saatavissa e-meeting-sivulta. Hyväksymme myös pöytäkirjat neljästä eri kokouksesta 16 ja 17. kesäkuuta, 8. kesäkuuta, 6. 7. toukokuuta ja 9. maaliskuuta. Jos ei lop, kokouksen loppumennessä ole huomautuksia tullut, on pöytäkirjat hyväksytty. Koordinaattoreiden suositukset toimitetaan sähköisesti. Jos ei ole huomautettavaa, voidaan niitä pitää hyväksyttyinä. Sitten äänestykseen. Käyttäkääpä sähköistä äänestyskorttianne. Aloitamme talousarviolla, lausunnolla 2016 talousarvio liittyy niin. Jan. My voting card. Anteeksi, äänestyskortti, niin öö, sillä oli ilmeisesti aika rankka kesäloma, sillä ei, se ei toimi nyt enää. Yeah. You can use your I, I have an old voting card. Minulla on kyllä vanhakin mukana. Käyttä kättäsi. I suggest to... Ehdottaisin, että kokeilet seuraavaa paikkaa. Okay, we count your vote and you, you... Laskemme äänesi, kun nostat kättä ja kerrot, mitä mieltä olet. Aloitetaan ensimmäisestä eri talousarvion lausuntoluonnoksesta. Yksi ykkönen kaputtolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Avete votato tutti. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Sorry. Ei, äänesit vastaan. Eli hylätty. Tärkeä ääni oli se. Selvä. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Oletteko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistamme koneellisesti. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 11 puolesta vastaan tyhjään. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tarkistamme. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Avete votato tutti? Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten seuraavaksi äänestys talousarviot tarkistuksista. NV6113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6144 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 6106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6105 Puus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6108 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 1 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6150 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja abbiamo finito il... Näin hoidettiin äänestykset talousarviosta. Esittelijänä kiitän teitä ja nyt voimme siirtyä äänestämään seuraavasta kohdasta. Nyrkkileitä katastrofista saadut kokemukset viisi vuotta Unkarin uuden jälkeen. We start immediately with uh, electronic vote. Sähköisesti äänestämme ensin kysymys komissiolle. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. Toiseksi kysymys neuvostolle. Näin äänestys alkaa siitä. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Selvä. Näin olen olemme hoitaneet äänestykset tältä päivältä. Voimme mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Keskustelu katastrofissa saaduista kokemuksista viisi vuotta Unkarin jälkeen. Pyydämme, että ne kollegat ja henkilöt, jotka haluavat tästä salista lähteä, tekisivät sen mahdollisimman nopeasti, niin että me saamme tilaisuuden jatkaa meidän kokoustamme. Tässä on monia kätilöitä ollut tekemässä tätä, mutta en nyt luetteloitu tavallisen tapaan, mutta vihreitten Javor oli ensimmäisten joukossa esittämässä kysymystä. Eli Javor saa puheenvuoron ja sitten muut poliittiset ryhmät. Olepa hyvä. Mä suhteen kuur, eh, magyarul fogok beszélni. Kiitos puheenjohtaja. Minä aion puhua Unkaria. Minä haluaisin myös kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä, jotka ovat tukeneet tätä työtä nyt kun myrkkylietekatastrofista Unkarissa on viisi vuotta kulunut. Hyvä, että saimme tämän esityslistalle. Tämä katastrofi oli vaikein, vakavin teollisuuskatastrofi Unkarissa. Kuolonuhreja tuli kymmenen. Tietysti tästä tapahtumasta on paljon seurauksia Unkarissa ollut. Samalla ongelma ei kuitenkaan ole pelkästään unkarilainen ongelma. Euroopan toi, Euroopan unionin toimielimet kiinnittävät asiaan kovasti huomiota, kun katastrofi tapahtui. Nimittäin pitäisi ottaa opiksi tästä ja pitäisi miettiä, mitä johtopäätöksiä tässä pitäisi tehdä mahdollisesti EU-lainsäädännön kannalta. Miksi me nyt puhumme tästä kysymyksestä uudelleen no, ja miksi on niin tärkeää katsoa, mitä viimeisenä viitenä vuotena on tapahtunut? No, tietysti me voimme sanoa, että on tehty toimenpiteitä, jotka ovat hyvin edistyksellisiä myös Unkarissa ja myös EU-lainsäädännössä on edistytty, mutta samalla pitää kuitenkin todeta, että katastrofin jälkeen monet kysymykset, joista puhuttiin asiantuntijaelimissä, näihin kysymyksiin ei ole tähänkään mennessä vielä löydetty vastauksia. Minä keskityn nyt kolmeen näistä kysymyksistä, kolmeen seikkaan, jonka suhteen ei ole tullut, ei ole tullut ollenkaan edistysaskeleita kysymys kuuluu, jos tällainen katastrofi ei riitä lainsäädäntöehdotusten tekemisen EU-toimielimissä, niin mitä nyt pitäisi sitten vielä tapahtua? Pitääkö meidän odottaa, että tapahtuu vielä suurempi onnettomuus, jotta sitten vasta tartutaan toimeen sen ennaltaehkäisemiseksi, että tällaisia onnettomuuksia todellakin ei pääsisi tapahtumaan. Ensimmäinen johtopäätös, jonka voimme tästä tehdä, on se, että Unkarin koko katastrofi tai pelastuspalvelu on epäonnistunut. Jo ennen katastrofia oli merkkejä näkyvissä siitä, että tällainen katastrofi saattaisi tapahtua. On tehty ympäristötarkastus ja siitä on tehty laadittu asiakirja, mutta uudessa komissiossa tämä asiakirja on jotenkin joutunut, hävi, joutunut hukkaan. Tätä työtä pitäisi vahvistaa ennen kaikkea juuri EU-tasolla. Pelastuspalvelu, ympäristötarkastukset, valvonta, nämä kaikki ovat tar- tarpeellisia ja tarvittaisiin myös ympäristötarkastuspaketti. Tätä vaatii myös parlamentti uudelta komissiolta. Tämä paketti pitäisi meidän kaikkien yhdessä saada laadittua. Toinen oppi tai johtopäätös, joka tämän katastrofin kontekstissa on muistettava, on se, että katastrofi saattaisi sattua jossain muuallakin, esimerkiksi Unkarissa on muitakin tällaisia paikkoja, joissa uhkia on. Toinen oppi on siis se, että yritykset eivät ole taloudellisesti olleet kykeneviä kantamaan taloudellisia seurauksia tästä katastrofiasta. Ja tämä vaatii todellakin myös lainsäädäntöehdotusta. Ympäristövastuu on tässä avain sana. Eli pitäisi todellakin ottaa y- yritysten ympäristövastuu käyttöön ja aiheuttaja maksaa periaate käyttöön, jotta voidaan välttää se, että yritykset, jotka ovat vastuussa tällaisista katastrofeista, eivät pääse pälkähästä pitäisi siis välttää se, että veronmaksajat loppujen lopuksi joutuvat maksamaan näistä vahingoista. Ja pitää huolestua todellakin sitä, siitä, että vahingon kärsineet asianosaiset saavat korvaukset – Unkarin katastrofin kontekstissa tapahtui todellakin niin, että vahingon korvaukset maksavat loppujen lopuksi veronmaksajat, eivätkä vastuussa olevat yritykset. Eli todellakin toimeen on tartuttava, pitäisi käyttää parasta mahdollista teknologiaa. Nämä, tämä teknologia on jo olemassa. Ja EU pitäisi vain sitä, se ottaa käyttöön. Mutta me näemme käytännössä, että tämäkään ei riitä. Sillä pitäisi luoda lisäksi kannustimia jotta todellakin paras mahdollinen teknologia otetaan käyttöön. Eli käytännössä pitäisi katsoa näitä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita, jotta voimme todella päästä sellaiseen tilanteeseen, että teollisuus kyllä käytännössä tosiasiassa käyttää tätä parasta käytettävissä olevaa teknologiaa niin, että voidaan välttää tällaiset katastrofit kuin tämä Unkarin myrkkylietekatastrofi. Kyse ei ole pelkästään Unkarin ongelmasta tai muutaman maan ongelmasta. Koko Euroopan unionin on tässä kannettava vastuunsa. Haluaisin kiittää valiokunnan jäseniä tuesta tässä asiassa. On hyvä, että voin puhua tästä Euroopan parlamentissa. Ja on hienoa, että me esitämme nyt tämän suullisen kysymyksen Euroopan komissiolle. Näin me voimme todellakin pitää pöydällä tätä aihetta. Me odotamme, että komissio antaa riittävän ja hyvän vastauksen. Kiitos Javor. Sitten muut kysymysten laatijat. herra Oltveni. Kiitoksia kovasti. Kiitos mahdollisuudesta. Äh, että me saimme tosiaankin mahdollisuuden oppia Unkarin tilanteesta ja aion jatkaa nyt unkariksi äidinkielelläni. Unity. Mutta käytän tätä tilaisuutta. Meillä ei ole tätä aina ja joka päivä parlamentissa. Äh, Ennen kaikkea minä haluaisin kiittää kollega Jaavoria tästä alustuspuheenvuorosta ja myös ajatuksesta. Minä uskon, että me olemme aika lailla samaa mieltä ajatuksesta vastuukysymyksissä. Minä uskon, että tällä kertaa ei ole pelkästään hyökkäyksestä Unkaria kohtaan, niin kuin viikoittain on nähty, vaan kyse on todellakin katastrofista, joka tapahtui Unkarissa. Ja koska unkalaiset ajattelevat, että on kyse myös eurooppalaisesta asiasta. Totta kai tässä täytyy huomioida myös, mitä puutteita on ollut Unkarin viranomaisten toiminnassa. Totta kai Sekin täytyy tuoda esille, muuten tässä Nemmään hakotteille keskustelussa. Todellakin tästä on tullut nyt avain sana kolontaa kaupungin nimi, koska siellä kymmenkunta menetti henkensä ja toista sataa myös loukkaantui. Eikä pelkästään ole viranomaisten syytä. Me olemme kuitenkin nähneet solidaarisuutta ja halukkuutta toimia. Se on ollut äärettömän tärkeää tämän katastrofin yhteydessä. Me esimerkiksi pystymme näkemään, miten voitaisiin vahinkoa minimoida ja miten voidaan ratkaista paljon asioita solidaarisuuden ansiosta Euroopan unionissa, mutta on kyse tärkeästä asiasta, kuten kollega juuri totesi. Toisin sanoen, on ollut aivan mahdotonta ollut noudattaa periaatetta saastuttaja maksaa. Tästä syystä, kun on kyse noin 130 miljoonasta, kun ajatellaan vahinkoja määrään, niin nämä rahat tulivat Unkarin taskusta, koska yritys meni konkurssiin eikä pystynyt maksamaan. Se oli mahdotonta. Eli aivan kuten kollegakin totesi tuossa. Itse haluaisin todeta vielä seuraavaa. Tässä meidän mielestämme on yksi tärkeä asia, eli saastuttaja maksaa periaatetta. Ei sitä ole todellakaan käytännössä toteutettu. Yritykset eivät ole huomioineet tätä, että pystyisivät kattamaan nämä menot. Eikä ole helppoa osoittaa myöskään eurooppalaista solidaarisuuttakaan tällaisten vakuutusasioiden kohdalla. Ja siksi Unkari ja unkarilaiset kansalaiset joutuivat kantamaan vastuun vahinkojen korvaamisesta. Ja tässäkin jouduttiin turvautumaan solidaarisuuteen. Komissio halusi kiinnittää myös huomiota tähän seikkaan. Unkarin tasavaran presidenttikin Janos totesi, mikä tilanne oli. Hän otti esille myös eurooppalaisen järjestelmän puutteet ja esitti, että olisi eurooppalainen vakuutusjärjestelmä ja tässä todella täytyy päästä eteenpäin. Tämä olisi ehkä kaikkein tärkeimpiä tehtäviä tässä yhteisessä työssämme. Tämän lisäksi vielä aika piakkoin saamme myös direktiivin, joka liittyy kaivannaisteollisuuden jätteisiin. Tästä ei saa tehdä kuitenkaan päällekkäistä työtä, koska paljon on myös tästä kyse. Näin on ehkä käynyt. Meidän täytyy jotenkin koordinoida työ myös tuon direktiivin parissa tehtävän työkön, ettei näitä pidetä erillään. Tässä muutama seikka, joka tuli esille jo Javorin puheenvuorossa, ja itsekin mainitsin muita asioita, muun muassa tämän vakuutuspuolen, mutta ehkä tammikuussa päästään käsiksi tähän vielä paremmin, kun keskustellaan siis tuosta mainitsemastani direktiivistä. Nimittäin sekä Unkarin että jäsenvaltioiden täytyy hoitaa omat hommansa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja sitten Tibor Shani SDstä. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olemme nähneet, että ennen kesää tämä valmisteluvaihe oli oikein intensiivinen tämän asian tiimoilta. Kiitos paljon kaikille yhteistyöstä. Me SD-ryhmänä olemme tyytyväisiä suullisen kysymyksen sisältöön sekä myös päätöslausumaesityksen pääpiirteisiin. On nähtävissä, että on yhteisymmärrys olemassa. Meidän on edistyttävä ympäristöasioissa kaivannaisteollisuudessa. Me olemme samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi vaatia komissiota edistymään EU-lainsäädännön täydellisessä täytäntöönpanossa. Ennen kaikkea mitä tulee ympäristötarkastuksiin, pitäisi katsoa, mitä on otettu opiksi myrkkylietekatastrofeista ja lisäksi pitäisi katsoa taloudellisia välineitä, joita voidaan käyttää katastrofien jälkihoidossa. Meidän ei pitäisi kuitenkaan käyttää poliittisia tarkoitusperiä päätöslauselmassa. Eli ei pitäisi tässä alkaa tehdä poliittista kampanjointia päätöslauselman kautta, vaan tässä pitää tehdä todellinen ehdotus ympäristön ja kansalaisten hyväksi. Ympäristöehdotukset, jotka on tehty aikaisemmin, ovat tärkeitä, mutta haluaisin puhua myös rahoituksen avoimuudesta ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamisesta tällaisissa tapauksissa. Hyvä puheenjohtajatyö ei ole vielä tullut päätökseen, joten kutsun kaikki tekemään yhteistyötä, jotta saadaan tällä alalla mahdollisimman hyvät tulokset aikaiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Ja ECR-ryhmästä ei olekaan edustajaa. En tiedä Guen puolesta. Kovetska. Kiitoksia. Minä äh, puhun Merja Kyllösen puolesta, koska hän ei valitettavasti päässyt paikalle tänään. Aivan ensiksi hän haluaa äh, valitella, äh, esittää survalittelunsa näille perheille, jotka ovat joutuneet kärsimään tilanteesta Unkarissa viisi vuotta sitten. Erittäin valitettava onnettomuus kuten olemme nähneet kaivannaisteollisuudessa, kaivannaisjäte asioita pitää parantaa ja ei ole riittävästi täytäntöön pantu EUn lainsäädäntöä tällä alalla, mutta nyt voidaan parantaa myös nykyistä lainsäädäntöä, jotta voidaan suojella ihmisiä ja ympäristöä. Haluttaisiin myös parempaa valvontaa ja tarkastustoimintaa jotka liittyvät ähm, kaivoksiin. Niinpä halutaan parempaa suojelua ihmisten terveyttä ajatellen, ympäristöä ajatellen. Vaadimme myös parempaa täytäntöönpanoa eh, ajatellen lainsäädäntöä. Eh, pitää muistaa myös yritysten eh, vastuut näissä toimissa. Kiitoksia kovasti tekemästänne työstä. Toivottavasti jatkamme näissä merkeissä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten eh, Pier Nicola Perissini. Grazie, Presidente. Io... Devo... Kiitos, puheenjohtaja. Tuen täysin kollega Javorin sanomaa. Hän sanoi, että meidän on otettava opiksi tästä kokemuksesta. Ja tällaisia tapauksia on ollut muitakin, sillä selkeästi oli niin, että tätä myrkkyliettä, tätä punaliejua ei pidetty vaarallisena ennen tätä katastrofia. Pitää olla rakentavaa. Meidän pitää miettiä, miten voidaan ennaltaehkäistä tällaisia onnettomuuksia ja kaikkia samantyyppisiä onnettomuuksia. Eli mitä tästä voidaan oppia? Ensinnäkin meidän täytyy meidän mielestämme korostaa sitä, mitä ajattelevat kansalaiset niin moni kansalainen on esittänyt kritiikkiä ympäristöasioita kohtaan tämmöisissä tapauksissa. Ja usein parlamentin jäsenet tulevat tänne parlamenttiin ja valiokunnissakin esitetään kysymyksiä, mutta mitään ei tapahdu. Ei mitään. Esimerkiksi minä itse, ryhmän muutkin jäsenet, ovat tuoneet esille vastaavan ongelman 25 kertaa pahempi, mikä Unkarissa oli Italiassa, Italiassa, Sardiniassa, eikä mitään ole sielläkään saatu aikaan. Henkilökohtaisesti meillä on osoittanut, miten vakavasta ongelmasta on kyse. Esim. siellä on liikkuu maa ja moni kärsii siitä, että siellä on kaikenlaista saastumista, pilantumista, mutta mitään ei ole sielläkään saatu aikaan. Olemme täysin kyvyttömiä puuttua asioihin näkyy, näyttää siltä, että Euroopan unioni ei ryhtää mitään. Esitämme kritiikkiä kyllä, mutta mitään ei tahdo. Kuka sitten maksaa? Kansalaiset monellakin eri tapaa. Ensinnäkin maksavat silloin, kun joutuvat kärsimään näistä pilaantumisista ja sitten maksavat myös, kun menetetään terveyden kohdalla ja sitten maksavat myös aikana, kun Euroopan unioni ei välttämättä anna rahaa Eli kun ajatellaan jäsenvaltiot maksavat oman osuutensa, ja niin kuitenkin kansalaiset aina joutuvat maksamaan, vielä kertaalleen maksavat, kun tulee rikkomusmenettely käyttöön. Eli tämä on täysin absurdia, ja kerta kaikkiaan meidän pitäisi jotenkin puuttua tähän, ja vältyttäisiin näiltä tapahtumilta, ja taattaisiin, että asuttaja maksaa periaatteita noudattaisiin. Esimerkiksi niin, että luvat annetaan vain silloin, kun on selvät takeet olemassa myös rahoituksen osalta harjoitetun toiminnan kohdalla. Todellinen ta- takki, todelliset takeet, jos tapahtuu onnittomia, onnittomuuksia. Näin ei ole. Tuhansia kertoja se on nähty, että ei näin ole, että lupia kyllä annetaan, ja poliitikot eivät koskaan itse ole mitään maksamaan, vaikka luvan antavat. Eli niitä annetaan yritykselle, jotka eivät pysty kattamaan näitä mahdollisia vahingonkorvauksia, jos tällaisia tapahtumia tulee vastaan, kun niitä silloin tällöin tulee vastaan ne aiheuttavat vahinkoa kansalaisille. Kiitos. Thank you very much. Now Mr. Balzo. Kiitoksia, sitten herra Balzo. Kiitos puheenvuorosta, hyvä puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, jos sallitte, niin henkilökohtaisen huomion tässä tekisin, kun katastrofi tapahtui, Unkarin parlamentti kokoontui juuri samalla hetkellä ja tämän alueen puolueen jäsenet lähtivät heti paikan päälle katsomaan, mitä on tapahtunut. Minä perustan sanomani nyt ympäristövaliokunnan tuolloisen puheenjohtajan kommentteihin. On hyvin surullista, että viisi vuotta tämän katastrofin jälkeen me esitämme edelleen kysymyksiä komissiolle ja yritämme kannustaa komissiota aloittamaan lainsäädäntömenettelyä tai tarttumaan toimenpiteisiin. Me olemme kyllä skeptisiä sen suhteen, tapahtuuko mitään. Tämä unkarilainen parlamentaarinen valiokunta on ollut ainoa taho, joka on todella viennyt vastuullisia oikeuden eteen. Itse oikeusjärjestelmä ei ole tehnyt mitään, ei ole annettu tähän mennessä minkäänlaisia tuomioita, ei edes ensimmäisessä oikeusasteessa on edelleen olemassa tällaisia jätealtaita, jotka ovat hyvin vaarallisia, vaikka pääministeri on luvannut, että tällaista katastrofia ei ikinä enää tapahtuisi. Asiantuntijat ovat todenneet, että todellakin tämä myrkkylie, tämä punalieju on myrkyllistä, jos se, se pääsee iholle, niin pitäisi, iho pitäisi pestä heti runsaalla vedellä. No solidaarisuus on hyvin tärkeää Näiden yritysten omistajan pitäisi perustaa rahastoja, jotta vahingon korvaukset eivät tulisi veronmaksajien maksettavaksi, maksettaviksi. Tässä ei ole kyse pelkästään lainsäädännön puutteesta siis siinä, että tällaisia katastrofeja tapahtuu, vaan tälle on myös toinenkin syö. Tämä rosvokapitalismi käänteen jälkeen, tämän historiallisen käänteen jälkeen, se on johtanut siihen, että, että vastuuttomat johtajat johtavat yrityksiä, ja tämä johtaa tällaisiin katastrofiin. Nämä sosiaaliset tekijät on myös otettava huomioon. Nämä yritysjohtajat ja yritykset pitäisi pakottaa kantamaan vastuunsa. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos. Rova Dornano. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä punaliejukatastrofi, siinä on parikin ulottuvuutta. Ensinnäkin kyse on sellainen tekninen häiriö, joka on syynä siihen, että punaliejua lähti ympäristöön. Nyt pitäisi korjata lainsäädäntöä ja tässä pitäisi ottaa huomioon tosiaankin että Näiden punaliejualtaiden pitäisi noudattaa tarkempia säännöksiä ja meidän pitää saada aikaan uudistettu lainsäädäntö tällä alalla siitä huolimatta, kun tehdään suunnitelmia, ympäristösuunnitelmia, kaavoja, meillä pitäisi olla näihin ongelmiin vastaus ja kaikkiin ei kuitenkaan löydy yhteisen tason vastausta. Nyt meillä on uusia suosituksia, jotka liittyvät ennaltaehkäisyyn ja nämä liittyvät nimenomaan asuttuihin alueisiin. Tämä on paikallinen ongelma, mutta pitää antaa tietoa asiasta tosiaankin paikallistasolla ja kiinnitän huomiota vielä siihen, että tietyt teollisuuslaitokset ovat huonossa kunnossa. Uudistukset ovat välttämättömiä, mutta kustannukset ovat kovat ja niinpä eh, pitäisi paremmin eh, kohdistaa eh, eurooppalaisen rahaston varat näihin suunnitelmiin, jotka rajoittuvat jäsenvaltioihin. Tällä tavoin meidän paikallistasomme joutuu myös kärsimään tästä ja maksamaan korvaukset. Kiitokset, rouva Rivasi. Merci, monsieur président, et, et merci Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että esititte tämän kysymyksen, koska tämän asiasta voidaan vähän ottaa etäisyyttä myös liittyen näihin laitoksiin. Ja mielestäni meidän täytyy ottaa tästä vaarien. Tässä parikin asia mielestäni. Ensinnäkin, kaikki totesittekin tämän, yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuu, saastusta ja maksaperiaate, tarkastusten vahvistaminen ja lisääminen ja niin, että annet, katsotaan myös lupien myöntämisessä, ovatko ne ovat maksukykyisiä, kuin yritys, jos menee konkurssiin, kuka maksaa? No yleensä veronmaksajat asianomaisessa maassa. Eli todellakin meidän täytyy saada jonkinlaisia takeita, että voidaan katastrofitapauksessa maksaa. Tässä on kuitenkin yksi sisäinen ongelma yrityksissä. Prosessi. Ranskassa meillä on yksi tehdas Dardaniassa, joka alumiinia tuottaa myös. Ja tässä prosessin myötä tulee tätä lietettä, punaliejua. Unkarin järjestelmä oli, että nämä keskitetään, siellä on altaita ja siellä on raskasmetallia, jopa radioaktiivisuuttakin, joka on myrkyllistä. Ajattelen alumiinia paljon muutakin lyijyä. Ja mitä Ranskassa sitten tehdään meillä? on 75 kilometrin päähän välimerelle laitettu sinne kansallispuiston keskelle. On siitäkin huolta. Jos ajatellaan näitä liejuja, niin mielestäni kyllä Euroopan ylläkin oma roolinsa on, että voidaan sitten, ettei synny tällaista kiertotaloutta, kun ajatellaan näitä liejuja, jotka ovat ehkä jossain altaassa. Onko todellista valvontaa, patoja ja niin edelleen, no ehkä se on yksi ajatus, mutta jos se menee välimerelle sitten, niin sitten koko ekosysteemi kärsii. Siitä on paljon tutkimuksia tehty meidän ympäristöministeriössä, jotka osoittavat, että sillä on kaloihin vaikutuksia, lisääntymiseen ja terveydentilan ylipäätään, että on kyse paljon muustakin meidän prosessistamme, että sen täytyy olla jotenkin yhteensovitettavissa elämän ja terveyden kanssa. Tai sitten täytyy auttaa yrityksiä löytämään muita ratkaisuja. Ajattelen näitä jätteitä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Nanji. Thank you. Akkor ha megengedik, akkor én is niin visszatérnék talán a végére. Majd... Jos sallitte, minäkin puhuisin Unkaria, vaikka edustankin Slovakiaa täällä Euroopan parlamentissa. Viime aikoina minulla on ollut mahdollisuus johtaa Slovakin, Slovakian ympäristöministeriä, Nimittäin juuri tuolla tuona aikakautena, kun Unkarin katastrofi tapahtui, Slovakiahan on Unkarin naapurivaltio, eli tällä katastrofilla oli suoraa vaikutusta myös tunnelmiin Slovakiassa, ja me puhumme muun muassa jokien saastumisesta tuolloin paljon – on hienoa, että me nyt ainakin esitämme suullisen kysymyksen komissiolle. Meidän pitää keskittyä ennaltaehkäiseviin toimiin. Me tiedämme, että tällaiset katastrofit ovat rajoja ylittäviä. Eikä ole kyse pelkästään yhden jäsenvaltion vastuusta. Seuraukset ja niiden kustannukset ovat usein hirvittäviä kustannukset ylittävät usein ei pelkästään itse yrityksen budjetin, vaan jopa pienen jäsenvaltion budjetin. Kun tämä myrkkylietekatastrofi tapahtui Unkarissa, me teimme Slovakian nimissä ehdotuksen ministerineuvoston kokouksesta, neuvoston, Euroopan neuvoston Euroopan neuvoston kokouksessa me ehdotimme, että meidän pitäisi luoda tällainen kustannusten kattamisjärjestelmä ja saimme neuvostolta myös suullisen hyväksynnän tähän ehdotukseen, mutta en tiedä, onko tämän jälkeen tapahtunut mitään. Meidän pitäisi tässäkin asiassa toimia solidaarisuuden pohjalta ja me, me voimme katsoa USAhan. Siellä on yksi hyvä esimerkki. Siellä on tällainen superfund, superrahasto, eli rahoitusväline, tehokas rahoitusväline, jonka avulla amerikkalaiset voivat puuttua moniin katastrofitilanteisiin. Haluaisin vielä huomauttaa, että on hyvin tärkeää hoitaa vanhat vaaralliset jätteet, mutta jäte, tällaisten jätteiden jätehuollolle ei ole useissa jäsenvaltioissa uusissa jäsenvaltioissa kapasiteetteja ja resursseja. On hienoa, että vanhat jäsenvaltiot tukevat uusia jäsenvaltioita. Jos me toimimme yhdessä ja luomme yhteisen eurooppalaisen katastrofien ennaltaehkäisyn rahaston, niin silloin voimme seurata Yhdysvaltain esimerkkejä ja olla myös tehokkaampia toiminnassamme. Aiheuttaja maksaa periaatteen pitäisi edelleen päteä, jos se käytännössä on mahdollista, mutta meidän pitää ottaa myös huomioon teollisuus. Meidän pitää luoda järjestelmä, jonka avulla, joka on kaivannaisteollisuudelle ja muille tällaisille teollisuuden aloille myös kannattava tai ö, kestävä. Meidän pitää katsoa nyt viiden vuoden ta, ö, takaisin aikaan ja pitää katsoa tätä meidän tekemää ehdotusta ministerineuvostolle. Sitä pitäisi tarkastella uudelleen. Ja sitten kuullaan komissiota viimeiseksi liittyen esitykseen. Komission edustaja saisi puheenvuoron. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio haluaisi kiittää parlamenttia eh, siitä, miten kiinnostunut parlamentti on tässä asiassa. Ja eh, kiitoksia myös siitä, että olemme eh, saaneet mahdollisuuden oppia tästä onnettomuudesta, joka tapahtui viisi vuotta sitten me annamme parlamentille kaiken tiedon, jota meillä on onnettomuudesta, sen seurauksista ja toimenpiteistä, joihin hallitukset ovat ryhtyneet. Komissio kiinnittää erityishuomiota arviointiin, joka on päätöslauselman taustalla sitten, kun se hyväksytään lopullisesti parlamentissa. Voimme arvioida myös mahdollisuutta seurata, millaisia tarpeita syntyy parlamentissa. Joka tapauksessa äh, komission kanta on äh, tunnettu parlamentissa. Monet äh, kysymykset, joita on asiasta esitetty, komissio on osoittanut, että jos kunnolla täytäntöön pannaan, niin nykyinen lainsäädäntö ne pitäisi olla sellainen, että se ehkäisee tällaiset onnettomuudet tai minimoi mahdolliset seuraukset. Täytäntöönpano lähestulkoon kaikissa tapauksissa vastuu siitä, että kunnolla täytäntöön pannaan äh, on jäsenvaltioilla. Me huomioimme, että joissakin tapauksissa komissio voisi katsoa, että äh, lainsäädäntöä parannetaan niin kuin useat äh, jäsenet jo sanoivatkin, mutta sitä ennen, ennen kuin annetaan mitään uusia ehdotuksia tai toimenpiteitä, meidän pitäisi arvioida onko kunnolla täytäntöön pantu nykyistä lainsäädäntöä ja toimiiko se niin kuin odotetaan. Joka tapauksessa kiitoksia vielä kerran puheenjohtajalle. Komissio odottaa kovasti eh, sitä, että saamme päätöslauselman tekstin. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ennen kuin päätän keskusteluun, kerron vielä aikataulusta. Määräkä tarkistuksen on tänään kello 18 Täällä äänestetään 22. syyskuuta ja täysistuntoon lokakuun ensimmäisessä istunnossa. Ja sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin keskustelu Euroopan komission ja neuvoston kanssa todellisista ajopäästötesteistä ja VLTT-testistä. Ensin ainakin puheenvuoron komissiolle, joka voi kertoa komission näkemyksen. Joo. Päästötestimenettelystä. Edustaja on nimeltään Tskovska. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chairman, and good morning, ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Kiitoksia kovasti siitä mahdollisuudesta, että voin esitellä teille nykytilanteen, joka liittyy tähän pakettiin. Käytän tätä PowerPoint-esitystä tukenani, kun esittelen asiaa teille. Te näette tästä, mitä kysymyksiä käsitellään ja ehkäpä ennen kuin äh, kerrotaan, missä mennään ja mitä tällä hetkellä käsittelemme komissiossa, on hyvä lyhyesti kerrata sitä, mikä ongelma on. Ja valotamme näin hiukan kysymyksiä, jotka liittyvät RDE-pakettiin minkä tähden meillä tällainen on, miten puutumme asioihin ja sen jälkeen kerron, mitä aiomme tehdä tulevina viikkoina ja kuukausina. Me puhumme RDEstä, koska eh, tämä liittyy mm, ilmanlaatuun jäsenvaltioissa. Eh, mm, on tietyt rajat jäsenvaltioissa varsinkin kaupunkialueilla, jotka liittyvät todellisissa ajolosuhteissa syntyviin päästöihin. Kyse on nimenomaan dieselautoista, niiden päästöistä, ja voin kertoa, että komissio tunnistaa, on tunnistanut 20 jäsenvaltiossa rajoja rikotun ja voimme tällä tavoin tarkastella tämän ongelman vakavuutta ja haluamme viedä tämän työn päätökseen mahdollisimman nopeasti. Meillä on tietyt lakisääteiset rajat typenoksideille ja me olemme edistyneet aika paljon lainsäädännössä ja haluan muistuttaa, että ensimmäinen yhdeksättä euro 6 tuli voimaan kaikkiin rekisteröityihin ajoneuvoihin ja nyt on kuitenkin merkittävästi eroa siinä, mitä tapahtuu tosielämässä ja mitä pitäisi olla. Ja tästä syystä meidän pitää puuttua asioihin to, tositilanteen ähm, todellisissa ajolosuhteissa syntyvät päästöt äh, suhteessa äh, testit testi olosuhteisiin. Tällä hetkellä ero on merkittävä ja varmasti muistatte, että me perustimme 2011 työryhmän, jonka piti kehitellä menetelmää, jonka avulla voidaan mitata todellisen ajo-olosuhteen päästöjä. Ja niinpä eh, meillä on tämä RDE-käsite Tämä ei ole mikään uusi käsite. Tämä liittyy euro 5, euro 6 ajoneuvoihin, eli eh, todelliset ajo-olosuhteet tulevat siinä esiin. Tässä on parikin tekijää, jotka ovat tärkeitä ajatellen kokonaispakettia. Ensinnäkin, eh, miten mittaamme päästöjä todellisissa ajo-olosuhteissa. Ja sitä varten meillä on niin sanottu PEMS, menettely, eli mitataan päästöjä liikkuvista lähteistä ajoneuvoista. Ja sitten toinen vaihe on se, että asetetaan rajat, joita ajoneuvot eivät voisi ylittää. Tämä on sitten kakkosvaihe Mm, miten sitten katsomme, miten tämä tulee voimaan ja miten jatkamme tästä. Ensinnäkin 2016 alussa haluaisimme äh, alkaa autojen testauksen seurannan. Ensimmäinen paketti hyväksytään, äh, hyväksyttiin äh, toukokuussa. Me haluamme toisessa vaiheessa ottaa käyttöön rajat ja siinä vaiheessa olemme juuri nyt. Tällä hetkellä me keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa – mitkä ovat sellaiset rajat, joita ei voida ylittää. Ja tämän lisäksi meillä on myös täydentävät äh, rajat, jotka liittyvät ajo-olosuhteisiin. Meillä on siis äh, jatkoa tulossa syyskuussa, lokakuussa ja toivottavasti tulevina kuukausina voimme keskustella mahdollisesti sopia siitä, mitkä äh, rajojen pitäisi olla. Tämä on siis äh, kakkosvaihe. Äh, tässä paketissa on ähm, neljä toimenpidettä, ne näkyvät tuossa seuraavalla, eli ensi vuoden mm, toinen neljännes siellä pitäisi olla meillä käytössä jo sitten nämä, nämä rajat ja 2016 mm, loppuvaiheessa hyväksytään nämä viimeiset asetukset, jotka liittyvät myös testeihin. Tässä siis meidän aikataulumme, missä tällä hetkellä olemme. Aiomme saada hyväksytyksi vuoden loppuun mennessä kakkospaketin ähm, no sitten äh, lopulliset rajat, ne tulevat lainsäädäntöön, niistä ei voida paljonkaan keskustella, äh, mutta sitten meidän on äh, väliaikaiset rajat jo, ja voimme keskustella näistä sitten, jotka liittyvät euro 5 ja 6 rajoihin. Eli tässä tulee varmasti kaksikin vaihetta ennen kuin päästään lopullisiin rajoihin. Mutta tässä on edelleenkin vain yksi asetus kyseessä. Ja tällä hetkellä tarkastelemme toisaalta sitä, että meidän pitää täyttää tai toimeenpanna nykyinen lainsäädäntö, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myös se taakka, mitä tästä tulee autoteollisuudelle – Eli me yritämme ottaa huomioon kummankin näkökohdan ja painotan vielä, että me luotamme siihen, että e, vuoden loppuun mennessä olemme e, saaneet aikaan konsensuksen jäsenvaltioiden kanssa, jotta nämä parametrit voidaan täsmentää. Tässä siis tilanne ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoron saada Philip Auen yksikköpäällikkö liikenne- ja otsooni yksiköstä klimapääosastolta. Kiitos paljon puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Minä, kuten kollegani Joanna Grow-pääosastolta, haluaisin näyttää muutaman dian. Haluaisin muistuttaa ensiksi, missä olen, missä tilanteessa olen tällä hetkellä. Hiilidioksidi, ajoneuvon hi, hiilidioksidipäästöjen mittaamiseksi meillä on tämmöinen NEDC-testi, joka on peräisin 1970-luvulta melko vanha siis jo. Tavoitteena on ottaa käytön VLTP-prosessi, joka osoittaisi polttoaineen kulutuksen ja päästöt realistisempin. Vuonna 2014 sovittiin että tarkasteltaisiin uudelleen ajoneuvojen päästörajoja ja silloin sovittiin, että VLTP otetaan mahdollisimman nopeasti käyttöön Grow-pääosaston kanssa. Haluamme edelleen päästä tavoitteeseen, joka on vuoden 2017 syyskuussa ottaa käyttöön tämä VLTP-testaus, se tulisi täysimääräisesti käyttöön sitten syyskuussa 2018. Öö, varmasti olette huomannetkin viime vuosina, kun on puhuttu öö, kuorma-autoista ja ajoneuvoista, että tämä on vain yksi haaste. On nämä vuoden 2017, 2020, 2020 öö, päästörajat tai tavoitteet ja Tämä, nämä perustavat NEDC-ajosykliin. Me olemme tietoisia siitä, että jos VLTP testataan ajoneuvoa, niin päästöarvot ovat korkeampia kuin NEDC-ajosyklissä. Se on fakta. Ja nyt on mietittävä, miten voimme käsitellä tätä ongelmaa olemassa olevassa lainsäädännössä. nämä kaksi tarkistettua asetusta, kun hyväksyttiin viime vuonna, niin annettiin myös suuntaviivoja. Ensinnäkin käytettiin tällaista verrattavissa olevaa tiukkuutta, sen konseptia. Tämä tarkoittaa siis sitä, että oltaisiin verrattain samassa määrin tiukkoja sekä kaikkien autovalmistajien, kaikkien ajoneuvolukien suhteen. Ja lisäksi aiot, halutaan ryhtyä tällaisen vastaavuustutkimuksen NEDC- ja VATP-testien välillä. Ja tämän parissa me olemmekin tehneet työtä viimeisten puolentoista kahden vuoden aikana. Siis tämä vastaavuustutkimus on ollut meidän työsarkanamme. On selvää, että tämä vastaavuuden mittaaminen on hyvin teknisesti monimutkaista ja me yhteisessä tutkimuskomission yhteisessä tutkimuskeskuksessa olemme sijoittaneet tähän pallon, mutta meitä on myös teollisuus tukenut ja myös jäsenvaltiot, e, niiden tyyppihyväksyntä ja muut viranomaiset ovat tukeneet meitä, mutta myös kansalaisjärjestöt ovat varmistaneet, että kaikki tehdään oikein. Eli vastaavuustutkimus on nyt meneillään. Me käytämme edelleen näitä NEDC-päästöarvoja, mutta kun VLTP-testaus tehdään ajoneuvoille, niin on määriteltävä vastaavuus NEDC-arvoihin tällaisen simulaatiovälineen avulla. Siitä ollaan nyt viimeistelevällä, viimeistelemässä, mutta toivottavasti se on täysin toimintakykyinen tämän vuoden loppuun mennessä. Eli näin voimme siis, siis, siis muuntaa NDC-arvot VLTP-arvoiksi näiden, näiden olemassa olevien lainsäädäntötekstien puitteissa. Ja viimeinen askel sitten on tietysti lainsäädännöllinen täytäntöpano, ja tietysti meidän pitää Grow pääosaston kanssa tehdä yhteistyötä, sillä tyyppihyväksyntällä lainsäädäntö on se, jossa VLTP otetaan käyttöön, eli meidän pitää tehdä rinnakkaistyötä eri pääosastojen välillä, mutta kliimapääosaston näkökulmasta asia on niin, että me, me, me hyväksymme ensiksi täytäntöpano asetuksen. Jäsenvaltiot äänestävät tässä ilmastonmuutoskomiteassa. Ja sitten kun tämä asetus on saatu voimaan, niin komissio panee sen täytäntöön delegoiduilla säädöksillä ja liitteillä ajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä. Ja tietysti nämä askeleet ovat valvontamenettelyn alaisuudessa. En mitenkään siis vähättele tämän kaiken vaikeutta. Tämä prosessi on hyvin monimutkainen. Olen hyvin kiitollinen kaikille tuesta ennen kaikkea GoPää-osaston kollegoille ja olen täysin valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita teillä saattaa olla. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti ja nyt annamme puheenvuoron puheenjohtajavaltion edustajalle herra Kristoff Ansenille, joka on ympäristö vastuuhenkilö Luxemburgin edustustosta. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tätä tilaisuudesta kertoa teille työn kulusta y- ympäristötyöryhmässä neuvostossa tämän asetuksen tiimoilta ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi. Haluaisin ensinnäkin todeta, että en neuvoston nimissä voi puhua, vaan ainoastaan puheenjohtajavaltion nimissä. Työryhmässä neuvostossa keskustelu ehdotuksesta on johtanut kompromissitekstiin jo Italian kaudella. Latvian kaudella vain oli yksi ryhmän kokous, jotta herra Dessin mietinnöstä pystyttiin keskustelemaan, kuten IMKO ja Traninkin lausunnoista. Eri valtuuskunnat kirjoittavat ylös Euroopan parlamentin esitykset antikaattoreiden huomioimiseksi vaihtamisopastimien osalta ja polttoaineen kulutusmittareiden osalta. Työryhmä parlamentin lailla on vähän vastahakoinen kuitenkin ajatella se, että raja-arvoja määriteltäisiin delegoidun säädöksin. Ja me olemme kirjanneet ylös myös sen, että Euroopan parlamentti kallistuisi ehkä tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn kannalle. Jotkut valtuuskunnat haluaisivat myös saada selvityksiä komissiolta liittyen siihen, mikä on mahdollinen vaikutus näillä päätöstöillä nykyiseen asetukseen RDEn vaikutuksiin tähän asetukseen. Me haluamme lisää tietoja vielä kehityskulusta TCMVC eli teknisessä komiteassa, joissa on kansallisia asiantuntijoita koolla. Komissio johtaa sitä. Tämä on keskustelua vain ensi viikolla muuten tulossa ja vasta sen jälkeen voin kertoa teille tarkempia tietoja. Mutta kuitenkin voi taata teille, että puheenjohtaja Luxemburg on malttamaton kun näitä ympäristövaliokunnan äänestystä 23. syyskuuta testin mietinnöstä niin, että päästään eteenpäin myös sitten neuvottelusta Euroopan parlamentin kanssa. Kiitoksia kovasti. Thank you very much. I've received many requests. Kiitoksia. Täällä oli paljon puheenvuoropyyntöjäkin kollegoilta. Aloitetaan Carl Heinz Florenceista. Ensinnäkin haluaisin kiittää kumpaakin komission edustajaa. Olen seurannut tätä aihetta jo muutaman vuoden, ja tämä on tietysti todella vaikea aihealue. Ette sanoneet tätä niin selvästi, mutta tässä on myös muutamia ansoja. Tietyt toimijat ovat niitä rakentaneet, jotta autokannoille saataisiin ei niinkään tiukat päästöarvot. Ymmärrän kyllä, että edustatte täällä Luxemburgin, Luxemburgin kantaa, mutta se ei ole teidän tehtävänne. Teidän tehtävänne edustaa neuvoston kantaa ja tässä suhteessa kyllä varoitan teitä näistä automaista. Minun maassani rekisteröidään joka päivä 8000 uutta ajoneuvoa ja voitte kyllä kuvitella, että, että emme halua tällaisia vastaavuuslaskelmilla sallivampia raja-arvoja, vain, vaan tiukempia raja-arvoja, sillä tässä on kyse ihmisten, ihmisten terveydestä ja haluaisin vielä puhua kustannuksesta. Aikamoinen teatteri siitä syntyi, kun puhuttiin siitä, puhuttiin siitä, että hiilidioksidipäästöjä rajoitettaisiin. Sanottiin, että autosta tulisi valtavan kalliita. Se oli täysin hölynpölyä tietysti. Muutamassa vuodessa, nämä, muutamassa vuodessa nämä näiden muutosten aiheuttamat kustannukset on jo säästetty uudelleen, koska on säästetty puolitoinen kustannuksesta. Eli Älkää antako ahdistella itseänne, älkää uskoko loppareita, vaan pysykää tällä tiukalla tiellä. Emme tietenkään halua tuhota teollisuutta. Eihän, mutta eihän näin ole tällä tämänkään mennessä tapahtunut. Autoteollisuus on nyt menestyneempi kuin koskaan ikinä. Eli Parlamentti todellakin odottaa tiukkaa kantaa ja kuten sanoitte, hyvä neuvoston edustaja, delegoidu, sää, delegoidut säädökset, niistä emme pidä niin paljon, mutta tunnen tiettyjä edustajia tässä talossa, jotka ovat saaneet enemmistön delegoitujen säädösten tiimoilta niin, että neuvosto ja komissio joutuivat täysin aloittamaan alusta. Ja voin vielä lisätä lopuksi, että minä olen kyllä aivan autohullu, eli minusta on kyllä oikein kiva auto, ajaa hienoja autoja. Herra Grotte. Niin, minä haluaisin, että että ei jatketa tätä tällaista valehtelua ja pettämistä, jota on tähän mennessä näin raja-arvojen suhteen tehty. Euro 5 ja euro 6 asetuksissa on joka kerta taisteltu kovasti. Ja nyt me aiomme silmä tarkkana katsoa sitä, miten ajosyklejä kehitetään edelleen. Ensinnäkin kunnilla on tähän oikeus, sillä, sillä kunnat nimittäin joutuvat vaikeuksiin, koska ne eivät pysty noudattamaan ilmanlaaturaja-arvoja. Ja juuri tätä me tar- ta- tätä, tämän takia me tarvitsemme tiukkaa, järkevää ajosykli, ajosyklitestausta. Testien pitää, pitää olla realistisia, sillä näissä testeissähän huijataan, niin siellä ruuataan esimerkiksi peilit pois ja tehdään kaikenlaista. Juuri tällaiset huijaukset, niiden pitää loppua ja minä tuen tässä todellakin Karhas Florencia, mitä tulee delegoituihin säädöksiin. Me todellakin silmätarkkana katsomme niitä ja jos delegoitussäädös säädös ei vastaa meidän kuvitelmia, niin meillä on kyllä helppoa saada enemmistö aikaiseksi ja heittää kapuloita rattaisiin. Olemme nähneet, tässä, tästä esimerkkejä aikaisemminkin, niin todellakin kyse on arkaluontoisesta kysymyksestä, joten olkaa tarkkana. Ja sitten euro 5 ja euro 6 ei ole pelkästään niistä, vaan on kyse myös sähköisistä, sähköautoista, on kyse on eri tilanteesta, jos sähköauto ajaa Ruotsissa, Saksassa tai Puolassa. Saks, Pohjois-Saksassa on 125 prosenttia tuulienergiaa sähköverkossa. Joka tapauksessa antakaa kunnille ja kaupungeille välineitä järkevään testisykliin niin, että nämä hienot lupaukset todellakin pidetään. Öm, nimittäin esimerkiksi minun ö, autoni hiilidioksidipäästöt ovat 130 grammaa, eikä ne ole, eivätkä, tämä, eikä tämä raja ole loppujen lopuksi ajo-olosuhteessa Euroopan kaduilla todellakaan ö, realistinen. Julie Görlin. Kiitos alustuksista. Minä olen kiinnostunut yleisemmin tähän, mutta erityisestikin, koska olen esittelijänä tässä direktiivissä aivan alusta alkaen työ on ollut erittäin tärkeää. Minä muistan alkuperäisen epävirallisen esityksen, joka komissio antoi yksiköstä, tasa-arvoyksiköstä ja meillä oli erilaisia käsityksiä sääntöjen mukaisuudesta aina euro nelosen asti, sitten euro viitoseen ja nyt on puhe jo euro kuutosesta. Joka ikisessä, jopa ennen euro nelostakin, varsin hyvin ymmärrettiin, että tässä oli valtava aukko, kun mikä on todellinen suoritus ja, ja minkä sitten testimenettely myötä hyväksyttiin. Edelleen tämä testimenettely on käytössä. Ja minä en kerta ymmärtänyt, miten ihmeessä suurelta osin on vuosikymmen kulunut tietään, ettei tämä vasta todellista saastuttamista, eikä siinä ole puututtu ongelmiin riittävästi. Kyllä minä ymmärrän sen, enkä minä täällä nyt ole täällä syyttelemässä ketään, koska ei siitä puusta pidemmälle päästä, mutta ymmärrän kyllä, että tässä keskityttiin hiilidioksidiin ja, ja muut saasteet ehkä unohtuivat. Me tarvitsemme ratkaisun tähän, siihen on puututtava, koska suuri osa yksi kysymyksistä, joita minä olen direktiivin parissa käsitellyt, liittyvät tähän. Kunnat kautta Euroopan ei siis pelkästään Lontoo pääkaupunkini, vaan monet kunnat ovat yhtäneet kunnianhimoisia suunnitelmia sen takamiseksi, että voidaan kohentaa kansanterveyttä, eivätkä pysty toteuttamaan niitä, kun eivät kerta kaikkiaan voi vielä luottaa siihen, kun eivät voi mukautuksia vielä tehdä, minkälaisia ajoneuvoja sallita milläkin alueella, koska ei vielä euro, kuutosesta, euro 5 ja kuutosesta voida vielä mitään sanoa koska siitä olisi hyötyä ehkä kansanterveydelle, ainakin väitetään. Me tiedämme kyllä tämän varsin hyvin. Tämä on liian pitkään jo roikkunut, mutta nyt täytyy miettiä, miten tästä eteenpäin. Minä olen kiinnostunut ennen kaikkea siitä, että taataan se, että esimerkiksi NCD-direktiivissä ei panna sellaisia raja arvio jotka menevät liian korkealle tai jäävät liian alle. Tämäkin vaikuttaa siihen ja nyt tarvitaan tietoa aikataulusta. Nyt on tähtäimessä 2019, ennen kuin vaaditaan edelleen minkäänlaista täysimittaista sääntöjen mukaisuutta, kun testeistä on puhetta. Ei se riitä mielestäni. Eli tämä keskustelu, viesti varmasti tässä valiokunnassa, vaikka tämä nyt keskustelu vain onkin, olkoon se, että me vaadimme komissiolta, että mukaisuudessa hylättäisiin tämä, nämä korkeammat tekijät, joita elinkeinoelämä on vaatinut. Ja kyllä he ovat tietäneet tämän jo pitkään, ja kyllä he varmasti pystyvät siihen, ainakin minä tiedän, että pystyvät, mutta he täytyy vain lykätä tekemään vähän nopeammin ettei pitäisi miettiä sääntöjen mukaisuussääntöjä yli puolentoista. Tämä olisi tämä viesti, jonka minä haluaisin täältä lähettää. Tiedän, että monet ovat tämän parissa paljon tehneet kovasti työtä, mutta ehkä pitäisi vähän vielä enemmän painostaa. Thank you very much. And Kiitoksia kovasti. Herra Brandi. Thank you, Mr. Chairman, and I'd like to thank the... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota näistä kannanotoista. Aivan aluksi sanoisin, että meitä on huijattu. 500 miljoonaa kansalaista Euroopassa on joutunut tämän huijauksen kohteeksi kymmeniä vuosia näiden ajoneuvojen testeissä. Tämä on tosi seikka. Ja jos meitä on näin pitkään jo huijattu, niin meidän velvollisuutemme olisi korjata asiantila mahdollisimman nopeasti ja pitäisi palata näihin todellisissa ajolosuhteissa syntyvien päästöjen testauksiin. Minä en tässä ole aikataulu kysymyksissä melkein mietin, että ei tarvita mitään enää, koska sähköautothan kohta ovat ottaneet vallan kokonaan. Mutta kyllä nyt tarvitaan kunnianhimoa, enkä enää toista sitä, mitä jo täällä on sanottu, koska olen aivan samaa mieltä kollegojen kanssa Pari konkreettista kysymystä komissiolle. Ensimmäiseksi, minkä tähden äh, DG-kasvu äh, on tästä vastuussa? En oikein ymmärrä sitä, kun katsotaan äh, kasvupääosaston nettisivuja, niin siellä avauslause on kasvu, mutta tämä ei ole mitään kasvun kysymystä. Tässä halutaan luoda oikeat olosuhteet todellisen todellisen ajanolosuhteiden päästöjen mittauksiin. Tästä eh, ympäristöpääosasto pitäisi olla täysin vastuussa ja eh, mahdollisimman nopeasti näin päästäisiin todellisiin ajoolosuhteisiin. Voisiko selittää hiukan tätä työnjakoa sisäisesti? Ja sitten toinen kysymykseni, joka liittyy eh, dieselautojen typpioksidipäästöihin – tutkimukset ähm, TSCstä esimerkiksi, äh, ne, ne soveltavat parempia tekstejä kuudesta kahdeksaan kertaa enemmän äh, osoittavat nämä luvut. Käytättekö samoja lukuja? Mikä on teidän tavoitteenne? Onko teidän avoitteenne varmistua siitä, että äh, mennään lähelle nollaa vai ei? Koska minun mielestäni se on ainut oikea oikea tavoite näissä, että mennään nämä tosiaankin lähelle nollaan ja mahdollisimman nopeasti lopetetaan nämä valetestaukset. Kiitos. Thank you and now. Kiitoksia sitten herra Eichhout. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos todellakin komission edustajille sitä, että he selittyvät, missä tilanteessa me olemme tässä prosessissa ja mitä tulee seuraavaksi ja mistä pitää puhua, mutta varmasti tästä keskustelukierroksesta jo tulee selville, että parlamentille tämä on erittäin tärkeä para, pa, ähm, menettelyprosessi. Me seuraamme tätä kyllä tarkasti ja kuulin tässä myös Saksan CDU-puolueen kollegoilta ja tämä on hienoa kuulla tällaista, sillä Saksa on myös maa, jolla on tärkeä rooli tässä asiassa. No, Saksahan on iso maa, iso maa ja Matias, sinä varmasti, sinähän ymmärrät tätä kieltäkin. on hienoa, että ollaan kriittisiä tämän asian suhteen. Ja on selvää, että olemme avoimia hylkäämään tuloksen, jos neuvottelun tulos on huono. Siltä kyllä näyttää. Ja on järkyttävää nähdä, että autoteollisuus jo vuosia aina uudelleen on pyrkinyt alentamaan standardeja. Me kaikki tiedämme, minkälaista taistelua käytiin tämän, tämän la, nykylainsäädännön kohdalla. Ja samalla me näemme, miten huonosti testit toimivat. Nyt sitten, nyt sitten halutaan muuttaa testejä, mutta autoteollisuus haluaa siirtymäaikaa, no mutta anteeksi vain, lainsäädäntö on ollut olemassa jo vuosia, testit ovat olleet vuosia, joten meidän pitäisi olla tiukkoja sen suhteen, miten paljon aikaa autoteollisuudelle annettaisiin päästä näihin vaatimusten mukaisuustasoihin. Kaksi kysymystä komissiolla. Ensiksi, ensiksi typen oksidit. Tiedän, että nyt käydään keskustelua näistä vaatimusten mukaisuustekijöistä, mutta selittäkää minulle, miten muuten tämä vaatimusten mukaisuustekijä voitaisiin nähdä kuin sen tavoitteen alentamisena, josta yhteislainsäädännöt ovat sopineet. Typen oksidi tavoitteena oli 80, mutta jos jos te teette vaatimusten mukaisuustavoitteen, niin töitä, niin silloin te korotatte näitä raja-arvoja, eli heikennätte lainsäädäntöä. Ja tämän, tällaisen prosessin käyttäminen tämän saavuttamisessa on kyllä minusta hyvin kyseenalaista. Eli jos teette näiden tekijöiden eteen työtä, niin oletan, että pitäisi pysyä niillä tasoilla, joista on sovittu lainsäätäjien kanssa – yhdessä. Yksi kysymys siis komissiolle, minkälaisia vaatimusten mukaisuustekijöitä te nyt aiotte tässä luoda ja mihin tulee äh, raja vedettyä? Autoteollisuus haluaisi rajan 2,75 ja se on yli kolme kertaa tuo raja, josta me olemme, sovin, olemme sopineet. Ja autoteollisuus haluaa myös hyvin pitkän monen vuoden siirtymävaiheen Eli halua, haluaisin varmistaa komissiolta, että aikaraja on hyvin lyhyt, maksimissaan neljä vuotta, ja tämän vaatimustenmukaisuustekijän ei pitäisi olla korkeampi kuin 1,5. Haluaisin komissiolta kuulla vahvistuksen, että tämä on suunta, johon halutaan mennä, ja haluaisin myös kuulla, että tämä pannaan täytäntöön mahdollisimman nopeasti. Toinen kysymys. Sanoitte, että typen oksidien raja-arvot ylitetään jo nyt ja kymmenen jäsenvaltiota hyväksyy jo nyt vaatimusten mukaisuustekijöitä, jotka ovat korkeampia. Ja tästä näkyy kyllä suora yhteys. Sanotte, että nyt jo kymmenen jäsenvaltiota on tällaisessa tilanteessa. Voisitteko sanoa, että miten pitkä luettelo näistä jäsenvaltioista on, jotka hyväksyvät korkeampia vaatimusten mukaisuustekijöitä? Eli halua, haluaisin kuulla, milloin vaatimusten mukaisuustekijä tulee olemaan yksi. Sitten tämän dieselistä ja typenoksidista ja sitten vielä hiilidioksidipäästöstä tämä comparable stringency, verrattavissa oleva tiukkuus. Ymmärrän kyllä, mitä tarkoitatte, kun siirrytään vanhasta testistä uuteen testiin. Tietysti tarvitaan jonkinlaista vastaavuustutkimusta. Tämän kaiken kyllä ymmärrän, mutta Minun kysymykseni kuuluu, minkälaisia tekijöitä otatte mukaan tähän vastaavuustutkimukseen, sillä se, mikä on oikeudenmukainen tekijä, mikä on siis ero uuden ja vanhan testin välillä, voidaan, voidaan siis sanoa, että no, meidän pitää, meillä pitää olla jonkinlaista joustavuutta, kun siirrytään vanhasta testiä uuteen testiin, mikä tässä oli siis oikeudenmukaista. Eli missä olette oikeudenmukaisia ja missä otatte mukaan vain typeriä, seik- typeriä seikkoja tuosta vanhasta, vanhasta sääntelystä. Eli otatte mukaan nuo vanhat typeryydet tämän vastavuustutkimuksen kautta. Ja vielä tarkemmin sanottuna, en halua ulkoista akunlatausta mukaan nämä tällaiset asiat ovat olleet typeryyksiä jo aikaisemmassa lainsäädännössä. Miksi nämä otettaisiin mukaan vastaavuustutkimukseen? Nämä heikentäisivät uusia testejä. Haluaisin kuulla teiltä, että todellakin suljette pois nämä tekijät ja huolehditte mahdollisimman nopeasti täytäntöönpanosta. panosta 2025, kun uudet päästöarvot tai uudet kriteerit tulevat käyttöön uusille autoille, niin silloin pitää lopettaa tämä vastaavuustyö, tämä verrattavissa oleva tiukkuus. Siellä muuten me jatkamme vain vanhaa järjestelmää, eli 2025, kun puhumme uusista päästöarvoista, silloin ei pidä toistaa menneisyyden virheitä. Viimeinen kysymys. Ajatteko myös ottaa huomioon sen, että näitä, näitä superkredittejä varten, niitä varten käytetään vanhoja testejä. Kun päätätte siitä, mikä ajoneuvo saa superkreditin, niin mitä testiä silloin käytetään? Haluaisin tähän selkeän vastauksen. Ja kuten olette kuulleetkin, parlamentti tulee olemaan todella kriittinen. No. Merci, je remercie également. Kiitos, kiitos myös komissiolle näistä valaisevista sanoista. Uusi menettely pyrki asettamaan tarkemmat raja-arvot avoimuuden nimissä tietyissä rajoissa, mistä olen vain kiitollinen, mutta minä haluaisin kuitenkin keskittyä eräiseen seikkaan, se, että voidaan saada aika mukautuksia alalla elinkeinoelämässä. Ja asianomaiset tahot ovat kovin huolestuneita. Monet kuluttajajärjestötkin ovat esittelleet kysymyksiä testien sormeilusta. Pari kysymystä teillä. Onko komissio tehnyt selvityksen hiljattain niin, että päästään 2020 tavoitteisiin myös autoteollisuuden parissa? Ja toinen kysymys, onko komissio ollut yhteydessä amerikkalaisiin valmistajiin, myös neuvosteluissa, vapaakauppakysymyksissä, TTIPin kaltaisissa yhteyksissä, mikä kilpailu etu siitä tulisi eurooppalaisille valmistajille ja missä määrin voidaan se säilyttää pitkällä aikavälillä. Kiitoksia kovasti huomistanne. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, rouva Edi. Si, grazie. Kiitoksia kovasti. Olen kovasti samaa mieltä sen kanssa, mitä vihreiden kollega totesi. Olemme aika hämmentyneitä kaikki täällä. Mutta haluaisin ottaa sille yhden seikan, joka on hyvä pitää aina mielessä, liittäin hiilidioksipäästöjen osuuteen kaupunkialueilla, jonka osuus on noin 30 prosenttia, jos ajatellaan kuinka paljon ennen kaikkea kuolemia tuhansittain tulee ilmansaasteiden takia. Ja tiedämme myös, Kiinassa on nämä luvut suuret. Ja ajatellaan myös kansanterveyskustannuksia. Kyllä, niitä täytyy olla tässä myös taustalla mukana, kun me haluamme keskustelua käydä siitä, miten jatkaa tämän asian parissa. On perustavanlaatuista, että kun lyömme lukkoon sääntöjä teoreettisesti, niin niillä sitten suojataan kansanterveydettä. mutta perään tarvitaan myös selvää valvontaa ja varmennusta. Ja sitä täytyy harjoittaa myös komission voimin oikeastaan ensikädessä. Muutoin käytännössä tulee ongelmia. Ja tällä saattaa olla myös tiettyä vääristävää vaikutusta, jos joustoa tarjotaan, mitä on tarjottu hiilidioksidipäästöjen osalta – autoteollisuuden, eikä sitä voida hyväksyä myöskään, kun pyritään kuitenkin leikkaamaan tätä muun lainsäädännön avulla. Toistamatta nyt sitä, mitä täällä on jo todettu näissä molemmissa mekanismeissa, valvonnassa ja tarkastuksessa, tämä koskee myös hiilidioksidia, paitsi muita ilman epäpuhtauksia. Minä olen kovin huolestunut autoteollisuuden kannoista, kun siinä halutaan tällaista joustoa mukaan ei se ole mahdollista eikä ajateltavissa, että kun halutaan päästä tavoitteisiin uusin kriteerein, niin sitten heikennetäänkin päinvastoin tässä pyrkimyksiä leikata päästöjä. Ja vielä on syytä tähdätä yhtä seikkaa. Nimittäin, ties kuinka monetta kertaa meillä on edessämme jälleen menettely, jossa lainsäätäjät ikään kuin eivät oikein pysty, ainakaan Euroopan parlamentti ei pysty tarttumaan tähän komitean menettelyyn, koska me emme pääse mukaan käsittelyn aktiivisemmin esittämään ehdotuksia tätä tarkistusta tehdessä. Meillä pitäisi olla aktiivisempi rooli. Sitä meillä ei ole myönnetty kuitenkaan. Ja ainakin meidän ryhmämme ja puolueen puolesta haluaisin nyt kysyä komissiolta, että miten se voisi taata sen, että LTP raja-arvoissa huomioidaan myös 2020 hiilidioksidipäästörajat, että niissä pidetään ilman kuitenkaan, että tässä minkälaista joustoa ruvetaan tarjoamaan. 2016 17 alkaen täytyy myös miettiä sitä, miten voi täysin vaatimuksenmukaisuutta noudattaa, ei ainakaan yli puolentoista 2018. Ja kuten täällä jo totettiinkin, 2019 alkaen. Ja vielä 2020 pitäisi olla myös sellaisia testejä, että voidaan jo päästä todellisesti mitata. Kiitoksia. Grazie. And now Mr. Ivo Bellet. Kiitos ja seuraavaksi Ivo Bellet. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti kaikkien näiden vuoden jälkeen. Kiitos komission ja neuvoston puheenjohtajavaltion alustuksesta. Minulla olisi muuta, muutama tarkka kysymys. Ensinnäkin koskien tätä aukkoa tosiasiallisten päästöjen ja testipäästöjen välillä. Asiakirjojen mukaan tämä aukko on nykyään jopa 40 prosenttia. Eli kysymys kuuluu, voiko komissio vahvistaa, että tämä luku todellakin on oikea. Ja sitten VLTP-testi ja näin niin sanottu joustavuus. Varmasti tekin siteerasitte tätä Transport and Environment-asiakirjaa, joka on todella hyödyllinen. Voisiko komissio kertoa tällaisesta, tällä, tästä joustavuudesta tarkemmin, sillä sillä on todellakin vaikutusta. Se vesittäisi tavoitteita, jotka ovat lainsäädännössä määriteltyjä. Sitten typpidioksidi ja typen oksidit. Me tiedämme, että nämä molemmat pienhiukkasten kanssa ovat kaikista haitallisempia aineita. Ne johtavat ennenaikaiseen kuolemaan ilmanlaatuongelmien takia. Eli voidaan siis todellakin ymmärtää, että tarvitaan tällaista vuotimustenmukaisuustekijää, mutta kuten Julie Girling jo kysyi, mikä tarkalleen komission ehdottama vaatimustenmukaisuustekijä tulee olemaan? Onko se 1,5 vai enemmän? Voiko komissio taata, että nämä lainsäädännössä määritellyt tavoitteet eivät tule vesitetyksi? Ja viimeinen kysymykseni puheenjohtaja todellisessa ajolotuksessa syntyvien päästöjen testaus, voiko komissio vahvistaa, että tällainen testaus pitää sisällään myös hiukkasten testaamisen, sillä se on aivan yhtä tärkeä tekijä kuin typen oksidit. Kiitoksia. Haluaisin aluksi kiittää komissiota ja neuvoston edustajia myös heidän alustuksistaan täällä Äh, haluaisin minäkin yhdessä kollegojen kanssa painottaa sitä, miten äh, tämä parlamentti ja tämä, ja äh, tämä valiokunta ei halua mitään vesitettyä versiota siitä, mikä meillä alun pitäen on ollut. Kyseessä on äänestys neuvostoa komissiota. Täällä me puhumme siitä, mikä on vaikutus kansalaisten terveyteen, ja jos tyydymme vähempään, silloin kansalaisten terveys on vaarannettu. Minulla on pari kysymystä komissiolle pääasiassa. Tähän asiaan jo viitattiin. Haluan painottaa tätä vielä, koska tosiaan haluaisin vastauksen kysymykseen, koska tämä liittyy nimenomaan siihen, mikä edessämme on. Jos komissio ottaa nämä vaatimuksenmukaisuustekijät mukaan? Voiko komissio kertoa meille, mitä tekijöitä se on valmis tosiaan arvioimaan ja minkälaisia vaiheita, koska tässä on kyseessä se, että heikennetään alkuperäistä ehdotusta. Ja sitten toinen kysymys, jos komissio ottaa korkeammat vaatimustenmukaisuustekijät, miten eh, se liittyy siihen, että eh, tiettyjen alueiden pitää eh, pyrkiä ainoastaan kahteen prosenttiin. Ja sitten lisäksi tässä vaiheessa meillä on konkreettinen tavoite, se on hyvä tavoite, mutta testi on hyvin heikko. Nyt haluamme eteenpäin tästä nykytilanteesta, miten voimme sitoutua siihen, että emme joudu eh, tilanteeseen, jossa meillä on vankka testi, mutta eh, sitten meillä on kuitenkin heikko tavoite. Ja lopuksi vielä, onko komissiolla konkreettisia suunnitelmia eh, uudistaa RD-testausta ajatellen typen oksideja niin, että otetaan mukaan myös muut saastuttajat, myös hiilidioksidi ja muut. Kiitos. Sender. Sitten Rova Ajala Sender. Sí, gracias, Kiitos puheenjohtaja. Minä tuen sitä, mitä Matias Grootte jo totesi, mutta ennen kaikkea minä haluaisin, että komissio voisi mahdollisimman hyvin esittää, kun tässä nyt ollaan neuvotteluja tai keskusteluja käymässä tai koordinoimassa tätä, niin olisi ehkä kaikkein tärkeintä, mitä tässä nyt on kuultu, analysoitu, nähty, mitä on petkutettu ja kuten tiedämme, että ETS-säkin on aika ikäviä episodia nähty vilppiäkin, eli tässä täytyy todellisen seikkojen parissa tehdä työtä, ja vast, ne eivät vasta aina papereita, ja siksi kysyisin komissiolta, missä määrin me saisimme päätöksen mekanismeista, joka liittyy testisykleihin niin, että ollaan yksimielisiä. Se on nyt tärkeää. Paperilla voi panna mitä tahansa, toiveita, unelmia, ties mitä, mutta jos sitten todellisuudessa meillä on tietty autoteollisuus, no yleensä näin käy, kun ei ole yksimielisyyttäkään, niin minä uskon ne kyllä. Tässä on aika iso ongelma käsissä. Kysyn komissiolta, Onko meillä jokin aikataulu, kykyä, että ainakin suuret pääsisivät yksimielisyyteen, on se heidänkin etujen mukaansa myös, että kansalaiset, kun ovat yhä vaativampia myös päästöjen osalta, kun ostamme autoja, sitä paitsi ne ovat taloudellisempiakin ja sitä lailla vähemmän saastuttavia, niin minä kysyn nyt, tämä on aina se, minulle, kun olen ollut mukana näissä neuvotteluissa myös matkailun nimissä. Eli missä määrin sanan aikaan yksimielisyyttä nyt? Sitten kertakin sanan päätöksiä. Jos se tässä vain vertaillaan, no onko joku laitos selittänyt näin tai yliopisto jotain toista, niin keskustelua voidaan kyllä jatkaa ja jatkaa. Ja joka tapauksessa päätöksiä täytyy tehdä. Eli minä nyt haluaisin, että tärkeintä on, niin olen samaa mieltä siitä, että e- e- eteenpäin täytyy päästä että saadaan enemmän ehkä pyöriä liikenteeseen, sähköistä liikennettä, että voitaisiin hengittää vähemmän saasteita. Tämä keskustelu menee vähän, vähän suuntaan myös, koska tämä osoittaa, että päättäjät eivät oikein ole kykeneviä tekemään päätöksiä. Eli tämä nyt on tärkeintä tässä, että autoteollisuuden täytyy paljon mukauttaa, halusivatpa tai eivät huomioimaan myös taloudelliset tekijät, että yksimielisyys tarvitaan. En tiedä, mikä tässä tärkeintä on. Envi voisi jotenkin myös pyrkiä taivuttelemaan eri tahoja, että nämä ajosyklit toteutuisivat Ainakin tämä pitäisi ratkaista. Sano sitten joku laboratorio tai yliopisto sen. Mutta ainakin, että ei näitä voida saattaa yksin, näitä ajosyklejä, ajosyklitestejä. Ja sitten loppujen lopuksi autoilussa kuitenkin voittaa, kuten aina. Minä olen kyllä valmis tähän tekemään, että voidaan neuvotella ja keskustella, mitä sen tarvitaankin myös TAN-valiokunnan kanssa, mutta tärkeää oli se, että saisimme aikaan päätöksen, joka hyväksytään mahdollisimman laajasti. Joku häviää, joku voittaa, mutta aina on kyse näistä ajosykleistä. Olisin iloinen, jos jonkinlainen ihme se tapahtuisi. Mutta se, mitä paperilla on, on vähän eri asia, mitä todellisuudessa ehkä. Ja jos näin jatkuu, niin jatkuvasti tulee ongelmia vastaan. Thank you very much. And now we conclude. Kiitoksia kovasti. Ja sitten lopuksi Seb dans. Yeah, I just, um, there's a lot... Kiitoksia. Tässä äm, aika lailla ollaan samalla linjoilla ja siinä, kun halutaan kehottaa komissiota huomioimaan nämä kysymykset. Minä itse olin ähm, ruuhkassa tässä eräänä päivänä äh, bussin takana. Siinä oli euro viisi kirjoitettuna ja siinä oli vihreän lehden kuva. Se tuli ikään kuin pakoputkesta ja se, se, sille on tosiaan tämä vihreän lehden kuva, mutta tosiaan ihmisille on pitkään jo kerrottu, että nykystandardit ovat turvalliset. Ja Judy sanoi aikaisemmin esimerkin, että Lontoossakin on tällainen alue, e, josta on osoitettu, että e, e, tavoitteet eivät ole toteutuneet, koska nämä standardit, joita ajattelimme dieselautoilla olevan, niin ne eivät ole täyttyneet, joten tosiaan kansanterveydellisestä näkökulmasta, mutta myös kuluttajan turvallisuuskannalta meidän pitää saada asia kuntoon ja meidän pitää pyrkiä mahdollisimman kunnianhimoisiin tavoitteisiin, koska loppujen lopuksi meillä on ainoastaan tämä yhdys, yksi mahdollisuus saada asiat kuntoon. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti. Ja nyt annamme myös komissiolle tilaisuuden mahdollisuuden vastata. Kysymyksiä tuli paljon. Olkapa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos jäsenille kaikesta huomiosta ja kysymyksestä. Palaan muutamiin niistä. Useimmat niistä koskevat vaatimusten mukaisuustekijöitä ja sen jälkeen kollegani Filip voi jatkaa ja puuttua näihin VLTP-testiin liittyviin kysymyksiin. Ensinnäkin toimivalta. Kysyttiin, miksi Grow-pääosasto vastaa tästä asiasta. No, toivon, että ette kyseenalaista kollegoini toimivaltaa saada, saada oikean ratkaisu aikaiseksi. Toivon, että ette ole pettyneitä tähän ratkaisuun. Mm, syynä tälle sille, että DG Grow tästä huolehtii, on se, että tässä on kyse tyyppihyväksyntälainsäädännöstä. Eli me siis täydentäisimme tyyppihyväksyntälainsäädäntöä uudella iOS testillä ja grow osasto siis tekee tämän takia asian eteen työtä ja me teemme todellakin ympäristö pääosaston kanssa tiivistä yhteistyötä. He istuvat tässä minun vieressäni ja kuiskaavat minulle vastauksia korvaan, niin emme todellakin teemme kaikki saman tavoitteen eteen töitä. No mikä tavoite siis on? Haluan sanoa täysin selkeästi, että tavoitteena on taata euro 6 päästöarvojen noudattaminen. Tätä ei kyseenalaisteta ja tähän me tähtäämme työssämme. Muutamia tai monia huomioita esitettiin sen suhteen, mitä, mitä raja-arvoja tai arvoja komissio aikoo vaatimusten mukaisuustekijöille esittää. No, lopullinen tähtäy, tai tavoitteena on todellakin yksi 1,0. Tähän päästään kahdella askeleella, eli kyse ei ole siitä, mikä on lopputavoite. Ja tietysti kysymys kuuluu myös, että mikä on tämä väliaskel vaatimusten, teki, vaatimusten mukaisuustekijässä. En voi siihen nyt vastata vielä, Tämä on niin monimutkainen prosessi. Meidän pitää ottaa huomioon jäsenvaltioiden mielipiteet, kolmansien osapuolien mielipiteet teollisuudessa ja meidän pitää saada kompromissi aikaiseksi. Täällä kysyttiin myös, että onko riskiä ylittää nämä arvot, jotka lainsäädännössä on määritelty. Luulenpa, että tämä kysymys liittyy PM, PMS-mittausjärjestelmiin ja muutakin mittaukseen. Me otamme huomioon euro 6 päästörajat plus mahdolliset tilastolliset virheet testeistä. Eli emme puhu ollenkaan siitä, että muutettaisiin raja-arvoja, joten voitte olla varmoja, että komissio ei todellakaan halua yhteispäätöslainsäädäntöä muuttaa. Todella olemme näistä TNOsta ja TRCstä tietoisia. Ja todellakin raja-arvot ylitetään jopa viisikertaisesti nykyään. Me otamme nämä tutkimukset kyllä huomioon, niin tämä on todellakin perusta meidän työllemme. Ja sitten vielä kysymys rikkomus, rikkomuksista. No, tilanne on hyvin huolestuttavaa, mutta se osoittaa myös, että komissio on hyvin päättäväinen parantaessaan tilannetta. En tiedä, mitä rikkomusmenettelyissä tapahtuu seuraavien kuukausien aikana, mutta tämä on yksi niistä syistä, miksi me teemme RDE-testin eteen töitä tänään. Meidän tavoitteemme on saada ehdotus aikaiseksi vuoden loppuun mennessä RDE-testauksesta ja sitten tämä pantaisiin täytäntöön kahdessa vaiheessa ja noin 2020 sitten vaatimusten mukaisuustekijä lainsäädännön pohjalta otettaisiin käyttöön. Eli tämä mielestäni vastaa useimpiin kysymyksiin, jotka on esitetty todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen testauksesta. Jos teillä on muita kysymyksiä, ilmoittakaa mielellään. Kiitos Jouna, kiitos kaikille eri kysymyksistä. Ensinnäkin on ilahduttavaa kun täällä sanotaan, että ei haluta tätä vesittää. Ja se on kyllä meidänkin ajatuksenamme. Meillä on hiilidioksidipäätöstä tavoitteet 2015-2021 ajoneuvoille ja sitten rekoille 2017. Ne ovat tiukat tavoitteet, ne tarkastettiin vuosi sitten ja lainsäätäjät päättyivät viime vuonna sitten huhti-toukokuussa. Eli ne ovat ihan tuoreessa muistissa, mutta ehkä on hyvä muistuttaa siitä, että nämä asetettiin NDC-testisyklin pohjalta. Ja todellakin valmistajat ja muutkin ovat ajatelleet sitä, kun ovat rakentaneet, valmistaneet ajoneuvoja päästäkseen tavoitteisiin. Ja kun 2017-2018 päästään ja testisyklit muuttuvat VLTPn suuntaan, niin täytyy olla tietoinen, mitä ehtoja noudatetaan siirtymäkaudessa aikana. Ja siksi tulee tämä verrattava vaativuus kuvioihin mukaan. Jos meillä on auto, rekka, joka on suunniteltu, tietty tekniikka, NEDC, testisyklin mukaan, niin ei noin vain voi muuttaa ja sanoa, että sama ajoneuvo yhtäkkiä joutuu noudattamaan VLTP, koska se ei ole sovitettavissa kerta kaikkiaan. Ja Tästä syystä, kun tätä tarkastellaan, me olemme joutuneet tekemään vaikeita päätöksiä. Ajattelen akkujen lataaminen, siitä mainittiin jotain, renkaiden paineet ja lämpötilakysymykset. Ne olisi pitänyt kymmeniä jo vuosia sitten jo hoitaa NEDCn puitteissa. Ja ei noin vain yön yli ja voi vaatia, että nyt niitä ei enää noudatetakaan, koska on tämä Siksi meillä on tämä verrattavissa oleva vaativuus mukana. Ja, ja vastaavuustaulukossa piti tätä miettiä ja alan jäsenvaltioiden kanssa myös, miten soveltaa sitä. Nykyinen käsitys on aika yksimielinen siitä, että miten ne toimivat NEDC, niin, e niin pitäisi myös tässä vastaavuustyössä käsitellä. Siksi olemme käyttäneet käsitettä vastaava vaativuus. Tämä koskee myös näitä superoikeuksia. Jos ne ajoneuvot on NEDCn e pohjalta suunniteltu, niin siellä on oma grammamääränsä, eikä niitä noin vain muuttaa ja keksiä jotain lukua, joka on ihan tyystin toisenlainen, kun ei ole oikeudellista valtaakaan siihen, eikä toiseksi siinä ei noudatettu myöskään tätä vastaavaa vaativuutta periaatteena. Siksi 50 grammaa on jatkossakin äh, VLTPn kohdassa, kohdallakin. Tämä on asiantuntijoiden työn tulosta ennen kuin se menee edes poliittiseen päätöksentekoon. Tämän lisäksi tuli hyviä kysymyksiä siitä, minne tämä vastaavuus loppuu. 2025 mainitsin täällä. Toivottavasti ennen kuitenkin päästään siitä eroon. Emme halua, että tämä loputtomiin jatkuu haluamme, että päästään siitä eroon mahdollisimman nopeasti. Ja jos 2020 tavoitteita tulee, 2020 jälkeisiä tavoitteita, niin totta kai siinä täytyy noudata sitten VLTPtä. Niin, vielä yksi kysymys, joka liittyi testauksen ja todellisten ajopäästöjen eroihin. Totta kai siinä eroa on testisyklissä verrattuna todelliseen maailmaan. Meillä on omia selvityksiä, jotka vahvistavat myös tämän eron suuruuden, kuten RDEssäkin on nähty. Yksi vaihtoehto on VLTP, silloin saadaan realistisempia selvityksiä hiilidioksipäästöistä esimerkiksi ja kulutuksesta. Se perustuu keskiarvioihin edelleenkin ei se vastaa ihan sitä, kun ajaa autolla kotiin, mutta ainakin kohentaa tilannetta nykyiseen verrattuna. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja nyt pyytäisin, että vielä haluaako neuvosto jotain lisää, että ei. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole, minulle ei osoitettu suoria kysymyksiä, mutta viittaisin herra Florentin puheenvuoroon, että RDEstä ei neuvotella neuvostossa, joten ilmanlaatu on tietenkin yksi Luxemburgin prioriteetteja puheenjohtajakaudella. Niinpä eh, nämä maantieteen, ma, maantieliikenteen liikenteen päästöt liittyvät myös tähän asiaan. Eh, tässä teemme kovasti työtä, eh, mutta tämä ei tosiaankaan ole suoraan neuvottelussa. Kiitos. Thank you very much, and uh, then we can close. Kiitoksia, näin voimme päättää tämän käsittelyn ja kiittää komissiota ja neuvostoa mahdollisuudesta käydä keskustelua heidän kanssaan. Seuraava kohta esityslistalla muut asiat, joita ei ole. Ennen kuin päätään kokouksen muistuttaisiin, että seuraava kokous on 15. syyskuuta täällä Brysselissä. Kiitoksia kovasti Hyvää ruokahalua!